tasavallan kansalliskokouksen edustajat, Nick Nungye, äh, johtaa tätä valtuuskuntaa. He ovat juuri saapuneet tuonne äh, viralliselle diplomaattilehterille, niin kuin hyvin tiedätte. Korea on äärimmäisen tärkeä strateginen kumppani Euroopan unionille. Meillä on äh, monia yhteisiä perusarvoja ja tietenkin maailmanlaajuiset haasteet ovat meille yhteisiä. Haluan myös muistuttaa hyvin laajasta vapaakauppasopimuksesta, joka 2011 kesäkuussa astui voimaan. Senhän myös Euroopan parlamentti tuolloin aikoinaan hyväksyi uusien perussopimuksen sääntöjen mukaisesti. Joten toivotamme erittäin lämpimästi tervetulleeksi korealaiset ystävämme. Ja tänä iltanahan minulla on kunnia ää, vielä tavata heitä illallisella ja käydä keskustelua heidän taist- maansa tilanteesta, ää, Korean ää, niemimaan tilanteesta ja ennen kaikkea niistä näkymistä, joita Euroopan unionin ja tietenkin Euroopan parlamentin ää, vaalit tässä nyt toukokuussa eteemme tuovat. Joten lämpimästi tervetuloa arvoisat korealaiset ystävämme, kollegamme. No Onko täällä työjärjestyspuheenvuoro? En kyllä tiedä, että kuka tällaista on pyytänyt. E, panie przewodniczący! przepraszam że w takiej sprawie. kiitoksia puhemies. todennäköisesti tämä ei ole kovinkaan vakava kysymys mutta haluaisin vain ilmoittaa että en kuule mitään kuulokkeistani joten pyytäisin ystävällisesti tässä teknistä apua. Me lähetämme teille sinne eh, teknikon avuksenne niin, että saatte seurattua tätä istuntoa omalla kielellänne. Niin kuin totesin, ensimmäinen esityslistan kohta ovat neuvosto ja komission julkilausumat liittyen vapaan liikkuvuuden